Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Avaan jälleen keskustelun. Minulla on puheenvuoropyyntö esityslistaan. I would like to draw your attention, uh, to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua korruptiosta Tsekin tasavallassa. Herra David Rudd hänet on pidätetty. Hän on ollut aikaisemmin terveysministeri Eli hänet yllätettiin rikospaikalta ja seitsemän muutakin pidätettiin. Ja tämä koskee nyt siis kunnan rahoja tietyistä raho- rahastoista. Ja henkilö oli myös piilottanut 30 miljoonaa kruunua, 1,2 miljoonaa euroa asuntonsa lattian alle – Skandaali jatkuu Tsekin tasavallassa ja koska tämä koskee julkisia varoja, EUn varoja, niin haluaisinkin, että te kysyisitte komissiolta, mitä tässä nyt itse asiassa tapahtuu. Eli seuraavassa kokouksessa, jotta me tiedämme, mistä on kysymys koska meidän täytyy vastata kysymyksiin ja olisi hyvä, jos meille kerrottaisiin, mitä on tapahtunut. Tämä on siis tosiasia. Tämä tulisi ottaa seuraavan valiokuntakokouksen esityslistalle. Kiitos, hyvä kollega. Te liititte tämän tähän lehdistötilaisuuteen. Tähän on nyt puheenvuoropyyntö. Mutta koskapa meillä on hyvin tiukka esityslista tälle aamupäivällä, niin ihan lyhytäisesti, olkaa hyvä. you have the floor. Já jsem jenom chtěla tady stručně reagovat eh, v současné... Niin, eh, lyhyt kommentti äskeisen sekin parlamentin edustaja, joka on myös hallituksessa ollut jäsenenä, on nyt pidätettynä lahjusepäilysten vuoksi. Mutta selvää on, että kun näin tapahtuu, medioissa reagoidaan voimakkaasti. Asian käsittely piakkoin käynnistyy ja varmaisesti eh, tätä asiaa tutkitaan tarkkaan ja tähän vielä palataan. Bitte schön, Herr Kollege Piep. Ja sitten seuraava kollega, olkaa hyvä. Chairman, I would ask that we puheenjohtaja, pyytäisin, että äänestäisin. Meillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu ennen kaikkea tänään. Ja jos olisi mahdollista keskustella tästä myöhemmin, meidän täytyisi äänestää nyt heti. Kiitos. Ajattelin ehdottaa ihan samaa, että siirrymme äänestyksiin. Mutta niin, tästä tsekki-asiasta nähtävästi vielä. Olkaa hyvä. En halua pitkittää käsittelyä, enkä kommentoi tätä eh, Tsekin tapausta. Yleinen huomio ainoastaan, jonka esittäisin. Epävirallisesti jo jonkin verran on keskusteltukin siitä. Eh, nämä herra Piperin kommentin von eh, lausuntoon ovatko ne sopivaisia, jotta niitä täällä, niistä tässä valiokunnassa voidaan äänestää. Eh, Rekivaliokunnan puheenjohtaja Rouva Hybner on myöskin ilmeisesti sitä mieltä, että kaikki eh, esitykset eivät ole sellaisia laadultaan, että ne kuuluvat tämän tyyppiseen esitykseen. Tästä kuitenkin pari kommenttia. Tietysti jokaisella on oikeus jättää tarkistusehdotuksia mistä tahansa asiasta. Ja myös Marineskun ähm, mietintö osoittaa sen, että sellaisenkin tyyppisiä tarkistusehdotuksia on esitetty, joita yleensä täällä ei ole esitetty. No tietysti tällaista oikeuttaan voi käyttää, mutta sitten voidaan pohtia sitä, ovatko kaikki tarkistusehdotukset sisällöllisesti sellaiset, että ne kuuluvat tiettyyn mietintöön. Joissain yhteyksissä voidaan ehkä todeta, että näin ei ole, joskus, että näin on, ja sitten on tällaisia harmaita alueita. Mutta tässä olisi nyt hieman näitä harmaita alueita valaistava. En puhu pitkään asiasta, en mitään päätöksiä nyt tässä myöskään esitä. Oman ryhmäni osalta vain toteaisin, että eh, Roa Hybneriltä eh, eh, saatu kanta, me sitä täysin tuemme palaamme tähän vielä ja koordinaattorien kokouksessa aiotaan asia uudelleen esiin nostaa. Eli tarvitaan jonkinlainen eh, menettely, että oikeassa paikassa näitä asioita tarkastellaan. Ja tämän halusin tässä vaiheessa vain esiin nostaa, että kaikki voivat asiaa miettiä ja eh, ajatella asiaa myöskin äänestystilanteessa. Kiitos. Kiitos. Tässä on kaksi asiaa, mitä en haluaisi sekoittaa. Ensinnäkin sanoisin kollega Eppinkille, että meidän täytyy tarkistaa, ovatko nämä tarkistukset käsiteltävissä. Tämä liittyy menettelytapaan. Sitten toinen asia liittyy esityslistaan ja äänestykseen. Minä olen puheenjohtajana myös jakanut teille Hybnerin eh, kirjeen, jossa hän eh, ilmaisee huolensa siitä, että tietyt tarkistukset, joista täällä äänestetään, eivät välttämättä ole hyväksyttävissä budjetin valvontavaliokunnassa. Sen vuoksi haluaisinkin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin eilen valiokunnassa eh, meillä oli koordinaattoreiden kokous ja keskustelimme useita kertoja siitä, pitäisikö muiden valiokuntien voida puuttua meidän erityismietintöön liittyen PK-yrityksistä. Ja eilen pyysitte, että minä puheenjohtajana ottaisin yhteyttä aluekehitysvaliokuntaan ja esittäisin ja edustaisin siellä meidän intressiämme. Toisekseen budjettivalvontavaliokunnalla on täysi oikeus ja täysin tietoisesti me toimimme silloin, kun Euroopan unionin taloudelliset intressit ovat kysymyksessä. Me voimme ja meidän tulee antaa oma lausuntomme ja näkemyksemme. Tässä parlamentissa tuntuu olevan tietynlainen suuntaus siitä, että me budjettivalvontavaliokuntana olisimme vain tällainen jälkikäteen tehtävän tarkistuksen väline, ja tämä ei ole meidän tehtävämme yksin. Eli meidän täytyy olla mukana alusta alkaen, jos se on mahdollista. Ja sen vuoksi minä äh, otin, otan tämän asian esiin myös puheenjohtajakokouksen. Aikaisemmin on vastaavanlaisia tilanteita, mutta emme ole kuitenkaan vieneet, äh, kärjistäneet asiaa artiklan 50-51 mukaisesti. Mutta nyt meidän täytyy käydä lävitse nämä yksittäiset tarkistukset, jotta voimme katsoa, onko niillä taloudellisia vaikutuksia vai ei. Äh, mutta Tämä kaikki liittyy myös siihen, millä tavalla voidaan näitä varoja tietyillä alueilla käytetään, mikä on se käyttöaste. Tämä koskee esimerkiksi tarkistusta 35. Ja valiokunnan puheenjohtajana en ole nyt vielä täysin selvä siitä, ovatko nämä tarkistukset meidän valiokuntamme vastuualueen alaisia. Kysymyksessä on enemmän poliittinen kysymys mielestäni ja sen vuoksi meistä niistä voidaan äänestää tässä valiokunnassa myös. Mutta meidän täytyy nyt katsoa äh, työjärjestyksen kautta tätä menettelytapaa, mistä, äänesty, mistä tarkistuksista äänestämme ja mistä emme. Mutta minä ehdotan, että ne tarkistukset, jotka eivät suoraan kuulu meidän toimivaltuuksimme, jotka ovat enemmän tällaisia poliittisia arvioita, että me äänestäisimme niistä. Ja sitten tavallaan voimme antaa meidän näkemyksemme aluepoliittiselle valiokunnalle, joka on vastuuvaliokunta, niin että me tuomme sitten oman näkemyksemme parlamentaarisen menettelyn kautta esiin. Ja aluevaliokuntahan on vastuuvaliokunta ja sitä me emme kyseenalaista millään muotoa Tämä on minun näkemykseni. Onko täällä joku, joka haluaa tähän vielä kommentoida? En halua keskustella tästä. Haluan sanoa kollega Gajerille, että ymmärrän kyllä hänen huomionsa. Ja joidenkin tarkistusten kohdalla en itsekään ollut ihan varma. Sihteeristö sitten tarkasti asian. Mutta oikeudenmukaisuuden nimissä, hyvä kollega, Viime viikolla teimme esittele Voganille tarjouksen, että hän ottaisi kriittiset kysymykset esille ja keskustelisimme niistä kahden kesken. Olisimme voineet vetää jotain poiskin, mutta sitten meille vastettiin, että yksikään tarkistuksista ei olisi budjetti tai tämän valiokunnan vaatimusten mukainen, ja eihän tämä nyt käy. Selvä. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten voimme suoraan siirtyä äänestämään. Ensin kohta 12. Derek Vuonin mietintö. Ja lähdemme suoraan äänestämään. Artikla 2, tarkistus 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. 32. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Okay. Yeah, yeah. Eh, es ist, äh, äh, ich war etwas zu schnell. Minä olin nähtävästi tässä nyt äh, liian nopea. Ehdittekö te kaikki äänestää vai ette? No hyvä. Selvä. Hyväksytty. 15, 11, ei tyhjiä. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 35, 36, anteeksi, puheenjohtaja kor, korjaa 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 37, koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äh, Änderungsantrag 19. Hat jeder abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No olihan se aika selvä tulos. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 43. Äänestys alkaa. Hat jeder abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? SND on yksi liikaa. <laughs> also im elektronischen System zeigt... Äh, Koneellisessa äänestyksessä näkee, että SD-ryhmällä on yksi liikaa. Okei. Okay. Okei. Okay. Dann ist es äh, die Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta, vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 44. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt yksi vähemmän osallistuu kuin aikaisemmin. Äänestys päättyy. Hylätty yhtä paljon ääniä. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 48. Äänestys alkaa. SNDllä yksi liikaa. I'm sorry, I don't know. Yeah, einer ist zu viel. Jetzt sind, jetzt sind zwei zu wenig. Jetzt ist einer zu wenig. Kann die SD vielleicht klären, wer abstimmungsberechtigt ist? Also Minä en nyt sitten äänestä, kun meitä on liikaa. Selvä. Ich habe jetzt meine Abstimmungskarte gezogen, beteilige mich. Niin siis en äänestänyt tänään. Yvailo? Niin, mutta kollega Kalfinkin otti korttinsa pois. It's okay. Ja, möchten Sie noch abstimmen, Herr Kalfin? Möcht... Herra Kalfin, haluatko te vielä äänestää? No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16, 10, 2 tyhjää. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 21 koneellisesti. Offen. Hat jeder abgestimmt? Dann schließe ich die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Ei selvä, tarkistetaan. 51. Äänestys alkaa. Hat jeder abgestimmt? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 52 koneellisesti. Elektronischer Check ist eröffnet. Hat jeder abgestimmt? Elektronischer Check ist geschlossen. Das ist angenommen. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Check ist geschlossen.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 Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi raukeaa. Yksi vedetty takaisin. 58 Äänestämme tarkistuksesta 58 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Se meni aika tiukoille. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Okei, okay, hat jeder abgestimmt. Dann, äh, wenn jeder abgestimmt hat, schließe ich. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 jeder abgestimmt? Dann schließe ich die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää epäselvä. Tarkistamme 76. Hat jeder abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 24 ja 20... Ei, ei erikseen. Joo. Tarkistus 23. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 ja 6 on vedetty takaisin. 80 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. 80. Äänestys alkaa. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Dann schließe ich die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 81. Elektronischer Check läuft. Elektronischer Check ist abgeschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 8 ja 9 on vedetty takaisin. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 on vedetty takaisin. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 84. Äänestys päättyy. 18.10. Hyväksytty.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 Ja sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta tällä tavalla koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17.11. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja haluaako hän vielä puhua? Ei, joten Voimme jatkaa äänestystä. Seuraavaksi Jens Gajerin mietintö. Lähdemme suoraan äänestämään. Artikla 5, tarkistus 6. Gajer report. Gajerin mietintö. Siis sosiaalisia muutoksia ja innovaatio koskeva Euroopan unionin ohjelma. Tarkistus 6. Vastaan tyhjää koneellinen tarkistus. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Dann schließe ich die Abstimmung. Äänestys päättyy. Das ist abgelehnt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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13.12. Hyväksytty. Tämä oli siis tarkistus 12. Hyvä. 21 raukeaa, 22 samoin. Seuraava tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkastaa koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistus 14. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 raukaa ja 2, 18 samoin. Seuraava tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus neljä, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko lausunto, koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tämä on ihan selvä tulos. Onnittelut lausunnonlaatijalle Jens Geierille. Sitten esityslistan seuraava kohta. Tämä on äh, kohta 10 Euroopan globalisaatiorahasto. Valmistelija on Jorgo Chatsimarkakis. Aloitamme äänestys. Äh, tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Eli tarkistus 15. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme raukeaa. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa? Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 raukeaa. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää Tämä on epäselvä. Tarkistus kaksi. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koko lausunto. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Onnittelut valmistelijalle. Kiitoksia tästä äänestyksestä. Bericht. Seuraavana sitten lausuntoaiheesta Euroopan sosiaalirahasto, asetuksen kumoaminen tässä valmistelijan Sorin Ivan. Ja voimme ryhtyä äänestyksiin ensinnä tarkistus numero kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä on vedetty pois. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Viisi hän hyväksyttiin. Eli molemmat raukeavat 7 ja 8 siis. Näistä äänestetään yhdestä tarkistuksesta 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 raukeaa 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 11. Koneellinen äänestys päättyy. Hyväksytty. 11.13. 11.13 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 11.13. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 ja 16 yhteisesti puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17.18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koneellisesti koko esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Ja kiitokset, saadaan tämä kohta hoidettua. Sitten eteenpäin talousarvio 2013 valtuudet Christopher Hielner valmistelijana. Tässä yksi tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja voimme äänestää lausunnosta kokonaisuudessaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on vielä käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Esitys on hyväksytty. Onnittelijat, onnittelut esittelijälle. Ja sitten seuraavana Iljana Ivanovan lausunto innovatiiviset rahoitusvälineet seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Tähän tarkistus yksi ensinnäkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus kahdeksan Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Tarkistus yhdeksän Puolesta vastaan ja hyväksytty. Äänestämme lausunnosta kokonaisuudessaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeä lopputulos. Hyväksytty onnittelut valmistelijalle Ivanovalle. Näin on saatu tämän aamuiset äänestykset hoidettua. Kiitokset kaikille, että näin kurinalaisesti tässä toimittiin. Olemme hyvin pysyneet aikataulussa ja menemme saman tien eteenpäin. Kontvaltuuskunnan vierailu Espanjaan. No? Oh, sorry, sorry. No, no, sorry. Yeah, yeah. Naja, die Kondelegation nach Spanien ist auf meiner Tagesordnung. En tiedä, hyppäsinkö jonkun kohdan yli. Omalla esityslistallani näyttäisi seuraavana olevan vuorossa tämä kontvaltuuskunnan vierailu Espanjaan. Niin, kalastuksen erityiskertomus siirtyi seuraavalle esityslistalle. Kerron nyt hieman valmittelukokouksen tuloksista valtuuskunnan vierailu sijoittuu mielenkiintoiseen kokonaisyhteyteen. Ensinnäkin hallitus on uusi Espanjassa, joka ponnistelee kovasti, jotta tämä mm, talouden valvontajakso ja sen vaatimukset saataisiin hyvin hoidettua. Sitten toisaalta on näitä takaisin maksuja ollut usean otteeseen valiokunta on esiin tuonut sen, että haluamme tutustua tähän asiaan lähemmin. Ja näin on saatu varsin mielenkiintoinen ohjelma aikaan, joka työstettiin jäsenten sihteeristön, komission ja sitten eh, Espanjan hallituksen kanssa yhteisesti. Ja nyt voin hieman lähemmin kertoa tästä asiasta ja voimme keskustelua siitä käydä. Derek Vogan on valtuuskunnan johtaja. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tästä aiheesta, eli valtuuskunnan vierailu Espanjaa? En näe puheenvuoropyyntöjä. Älä Senner kuitenkin, olkaa hyvä. Ines. Ole hyvä, jos haluat käyttää puheenvuoron. You want to take the... Ines, ole hyvä. Señor presidente, yo solamente quería... Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin esittää vain kysymyksen. Salvador Garriga Poyedo, joka on siis siellä Espanjassa. En tiedä, mikä tilanne on. Meillähän on kolme kollegaa, jotka haluaisivat osallistua – ja he eivät eh, ole koko byyn jäseniä, mutta he haluaisivat eh, osallistua paikallisesti sillä paikan päällä muutamiin kokouksiin. Jos eh, on siis joku espanjalainen kollega, joka on kiinnostunut osallistumaan, niin kuten sanoin, kolme valensialaista espanjalaista kollegaa olisivat kiinnostuneita osallistumaan, joten haluaisin tietää, mitkä heidän mahdollisuutensa ovat, saavatko he osallistua. Toisekseen näin, että ohjelmassa on suunniteltu tapaamisia autonomisten alueiden eh, johtajien kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat vastuussa varoista ja rahastoista. Eh, haluaisin tietää, onko nämä vierailut heidän luokseen vahvistettu. Ja sen lisäksi, tietääkö puheenjohtaja, että meillä on uusi federaalinen hallitus, mutta sen lisäksi meillä on uusia hallituksia myös tiettyillä autonomisilla alueilla. Mutta mitä tulee Valensiaan, Valensian alueeseen, siellä on sama hallitus kuin aiemmin. Ja tilanne tällä hetkellä, kun me puhumme eh, näiden ministereiden puheenvuoroista. Sehän on asia, joka otetaan aina esiin, eli suhteet federaalisen tason ja alapuolen tason välillä. Ja ohjelmassa sanotaan, että tässä tavattaisiin Alikanten tiedotustoimiston vastuuhenkilöitä. Haluaisin tietää, mikä tässä on tarkoitus koska tilintarkastustuomioistuinhan ei ole ottanut esiin mitään ongelmia tämän viraston suhteen, joten miksi me olemme puoli päivää siellä? Ja, Kiitos. Niin, tähän ensimmäiseen kysymykseen varmasti on helppo vastata. Valtuuskunnan jäsenet on määritelty ja äh, saamassa ne asiakirjassa äh, heidät on luetteloitu. Kuokan on siis valtuuskunnan johtaja ja sitten eri ryhmien kollegat tulevat mukaan. Itse pääse mukaan vasta 19. päivä Madridissa. En näille aluematkoille pääse, koska minun on palattava takaisin tänne. Ja Eh, on mahdollista myöskin näihin eh, fact-finding-missioihin muidenkin jäsenten mukaan ottaa, tulla mukaan jäsenmaista esimerkiksi Espanjan parlamentin edustaja voi olla mukana. Eh, tietysti voitte korjata, jos olen ymmärtänyt jotain väärin. Ja sitten Alikanten virastokysymys, siihen en voi nyt vastata. Se oli kyllä esillä ja pyrin selvittämään tämän asian, vai voitko sinä vastata? Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Okay. So it was uh, uh, Kaksi kollegaa, Rybik ja tämä siis esittivät tämän pyynnön toiveen voida vierailla Alikanten virastossa kyllä se mahdollista olisi järjestää, jos kukaan ei vastusta. Ja ehkä tämä voisi olla sitten esimerkki hyvästä hallintotavasta. E, Eikö ole ihan hyvä, jos e, joskus tällaisia hyvinkin toimivia asioita mm, tarkastellaan, ei ainoastaan ongelmakohtia, kun nyt paikan päällä kuitenkin ollaan. Gaia ja Kressel ovat pyytäneet puheenvuoroa, olkaa hyvä. Okay, Präsident, ich Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vielä valtuuskunnan kokoon panosta ja herra Pojedosta. En nyt muista, oliko se viime vuonna vai sitä edeltävänä vuonna, kun teimme vierailun Italiaan. Siellä oli myös paikallisia edustajia paikalle, jotka eivät siis kuulu valiokuntaan eivät myöskään varajäseninä. me keskustelimme tästä pitkään koordinaattoreiden keskuudessa ja totesimme, että me emme halua näin toimia, koska valtuuskuntien matkat eivät välttämättä aina tyydytä alueellisia viranomaisia ja sitten esittävät kysymyksiä. No, tämä mielestäni on järkevä tapa toimia. Ja kollegat, jotka eivät kuulu talousarvojen valvontavaliokuntaan, mutta olivat kiinnostuneita, eh, niin sanoin heille, että se ei välttämättä ole hyvä ajatus ja viittasin siihen toimintaan, miten toimii Umbriassa ja että näin ei olisi hyvä tehdä. No, meidän täytyy nyt löytää yhteinen menettelytapa. Ei minulla ole mitään kollega Pojedoa vastaan. Minä tunnen hänet budjettivaliokunnasta. Hän on siellä EPPn koordinaattori, erittäin pätevä. Ja jos nyt sanomme, että teemme poikkeuksen tässä yhteydessä, niin sitten tietysti sanoisin myös minun kollegoilleni, että he voisivat tulla mukaan. No, joko me sanomme, että rajoitamme pääsyn ainoastaan meidän valiokuntamme jäsenille, mutta jos ei, niin kyllä sitten on muutakin kiinnostuneita vielä. Äh, Kiitokset, herra Gaia. En tiedä, mikä aikaisemmin käytäntö on ollut. Lähdin liikkeelle näistä virallisista säännöistä ja ymmärsin, että emme voi keneltäkään tällaista mahdollisuutta evätä mutta tietysti sitten voitaisiin poliittisissa ryhmissä henkilökohtaisesti nämä asiat jotenkin hoitaa, ja näin ilmeisesti tekin halusitte asian ilmaista. Rova Kressi, olkaa hyvä. Kutsun Garigahan oli ihan viimeisen asti varajäsen, ja minun mielestäni ylipäätään sen vuoksi, että hän on ollut varajäsen ihan, ihan, ihan viime aikoihin asti, joten niin. Ja onhan selvää, että meillä on ollut sellainen menettely, että vain varsinaiset jäsenet ja varajäsenet voivat matkustaa valtuuskunnan mukaan. Ja sen vuoksi, että, että tilanne ei mene sekavaksi, niin meidän pitäisi pitää tästä kiinni. Ja mitä tulee tästä virastosta, en nyt oikein pysynyt mukana. Mistä virastosta tässä oli kysymys? Ohim vai? Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto siis. Ja niiden, eh, tämän viraston edustaja on pyydetty mukaan keskusteluihin. No, Ohim ei kuulu meidän vastuuvapausasioihin, eh, koska se ei saa EUn budjetista rahaa. Ja sen vuoksi, kun puhutaan eh, vastuuvapaudesta, niin meidän täytyy siinä olla hyvin tarkkoja virastojen suhteen, mutta tämä on oli hieman hankala neuvoston kanssa. OHIM on tällainen virasto, joka on saanut noin 400 miljoonaa euroa. Ja OHIM tavallaan istuu näiden rahojen päällä. Se voi antaa vain sisäisten toimien kautta näitä varoja ja tällä hetkellä kukaan ei oikeastaan voi niitä käyttää. Ohimme on itse asiassa, sillä on paljon rahaa ja se on perustanut tänne Brysseliinkin aika äh, hienon viraston, joten minun mielestäni meidän pitäisi kyllä mennä sinne katsomaan, mikä tilanne on, mutta minulla ei ole aavistustakaan maan tiedosta, missä se on, miten se sijoittuu mutta minusta tämä Ohim on, on piikki meidän lihassamme. Ohimin suhteen meidän täytyy nyt puhua näistä asioista kiireellisesti, mutta tämä täytyy myös valmistella hyvin. Okei, okay. also die Frage, ob wir Ohim besuchen... Niin, nyt selvitetään tämän asian 160 kilometriä on matka, ja se on ehkä liian pitkä, kun aikataulu on tiukka, eli ehkä Eh, tällä tavalla järkevä menetellä, mutta Ines on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Sí, no, en relación con el señor Garriga ya no es suplente, es decir... Niin. Herra Garriga on siis varajäsen. Ja jos puheenjohtaja nyt sanoo, että paikalliset voisivat sitten sitten osallistua, siis Valensiasta ja Alicantesta tulevat. No, mutta mitä tähän virastoon nyt tulee, tai vierailu tähän virastoon? Tämä virasto rahoittaa patenttien hallinnolla. Ja ehkä nämä edustajat voivat tulla meidän luoksemme, jos me emme voi matkustaa sinne. Ja sitten me voimme Valensiassa keskustella tietyistä hankkeista heidän kanssaan. Ähm, voivat tulla valiokuntaamme ja me voidaan sitten kuulla heitä. Ehkä näin voitaisiin tehdä. Ehkä Alicantesta Valenssiaan on helpompi matkustaa kuin että meidän täytyisi nyt sitten mennä sinne paikan päälle. Ilmeisesti tässä nyt on ollut joitakin ongelmia ja voisimme sitten ehkä paikan päällä esittää heille kysymyksiä. Mielestäni tämä olisi hyvä tapa toimia. Ja ehkä tämä rat- niin, no jotain logistisia ongelmia nyt saattaisi olla, mutta kyllä uskon, että nekin pystyttäisiin ratkaisemaan. Mutta kuten sanoin, ehkä tämä olisi käytännöllisin tapa toimia. Tämä saattaisi olla mielenkiintoista. Kiitokset ja sitten Rova Kressli, olkaa hyvä. Meillä on toinenkin virasto, Espanjassa, nimittäin Sevillassa. Nyt muista, mikä se on. Mutta sevija muistan erityisen hyvin, koska siellä oli 40-50 työntekijää. Ja se on aina ollut huono esimerkki siitä, äh, miten huonosti oikeus äh, perusta virastoille toimii. En tiedä nyt, miten tiukka ajallisesti tämä ohjelma on mutta ensimmäistä kertaa, ainakin sitä lähtien, kun minä olen ollut tämän valiokunnan jäsen, matkustamme Espanjaan, että meillä olisi aikaa niin, että voisimme kutsua myös tämän toisen viraston edustajat niin, että voisimme heidän kanssaan puhua. Mutta ainakin ohimin edustajien kanssa se on välttämätöntä. Ähm, zwei an... Pari kommenttia. Tiedot, mitä olen saanut muilta valtuuskunnilta, oikeudellinen tilanne näyttää siltä, että kollegat, jotka tulevat äh, kyseistä maasta oikeudellisesti katsoen voisivat osallistua, vaikka eivät olekaan valiokunnan jäseniä, mutta jos halutaan äh, toimia toisin, niin on asia äh, hoidettava Kaerin kautta. Ja tässähän Gresle myöskin jo tarvittavat sanoi liittyen Kari uskoisin, että eh, ryhmät voivat tätä asiaa selvittää. Ja sitten toinen kysymys liittyy ohjelmaan. Aikataulu on melko tiukka, koska eh, illalla sitten on junalla jo palattava Madridiin. En tiedä, onko mahdollista se vielä toinenkin virasto ottaa kuvaan mukaan, mutta jos tätä valiokunta toivoo, niin eh, pyydän, että sihteeristö selvittää tämän kysymyksen. Tässä on vielä puheenvuoropyyntö. Nyt, olkaa hyvä. Herra Kaja. Minä ymmärsin, että tapaamme ohimin Madridissa. Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin siihen on syynsä, koska matka Alicanteen on logistisesti mahdotonta. Niin kuin kollega Gressle sanoi, heillä on myös toimisto Brysselissä. Jos haluamme keskustella heidän kanssaan, niin se on aika yksinkertaista. Me kutsumme heidät tänne. Kommentti ilman mikrofonia. Niin, no nythän meillä on Niin, mehän olemme neuvotelleet valiokunnassa tästä jo. Me olemme myös tehneet prioriteettilistan, eli miksi me matkustamme Espanjaan. En nyt haluaisi, että tässä uudestaan sekoitetaan koko pakka, niin minulla olisi täällä nyt vielä yksi loistava ajatus tyyppisesti. Tämä ei varmasti nyt ole hyväksi, koska sittenhän sihteeristön pitäisi nyt sitten suunnitella koko esityslista uudestaan. Kiitokset Gaia. Ohjelma tulee olemaan varsin eh, mielenkiintoinen, sen voin taata, ja kiitokset eh, sihteeristölle hyvästä valmistelutyöstä. Ja vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin hieman selventää asioita. Ensinnäkin kysymys on siitä, että me vierailemme Espanjassa. Osa tästä vierailusta koskee Valenciaa. Mutta me tulemme myös käymään Castilla de Manchassa. Mutta tässä tuli nyt sellainen kuva, että kysymys on pelkästään Valenciasta. Samoin kuin tässä valmistelevassa kokouksessa äh, kukaan ei kritisoinut sitä, että me menemme Madridiin eikä Valentiaan. Eli se, että me lähdemme matkustamme Madridiin, niin senhän me voimme oikaista. En nyt tarkoita sitä, että se olisi mikään ongelma. Minusta on positiivista, että me teemme paikan päällä vierailuja. Mutta ei saa olla sellainen asenne, että tehdään vierailu siksi, että löydettäisiin kritisoitavaa Valensiassa tai ylipäätään Espanjassa. Niin, niin siis halusin vain sanoa tämän ääneen. Minusta on erittäin positiivista. On oikein positiivista, että me vierailemme ja käymme katsomassa asioita, jotka toimivat hyvin ja ehkäpä sitten myös sellaista, mikä ei toimi. On hyvä nähdä molemmat, mitä oli molemmat puolet. Mutta me vierailemme siis Espanjassa, tulemme näkemään hyvin monimutkaisia asioita Andalusiassa ja Castilla ja Manchassa. Halusin vain tuoda tämän erikseen esiin. Ja, vielen Dank. Kiitos tästä huomiosta. Pitää ihan paikkaansa todellakin. Espanjaanhan tässä ollaan menossa. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös esittää kiitokset komissiolle yksikön päällikkö Herra Marate on täällä paikalla. Toivottavasti nimi meni jotakuinkin oikein. Lämpimät kiitokset teille ja nyt annan teille puheenvuoron, jos komission kannalta haluatte vielä hieman kertoa jotain tai jotenkin kommentoida tätä suunniteltua ohjelmaa. Olkaa hyvä ja vielä kertaalleen lämpimät kiitokset teille ja tiimillenne oikein hyvästä tuesta. Well, thank you very much. Kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin briefas on järjestetty niin selkeänä ja hyvänä kuin mahdollista. Varmasti vierailun yhteydessä voitte keskustella rahaston käytöstä Espanjassa – kokonaisuutena. Mutta nyt tässä esittelisin eh, muutaman yleishuomion eh, siitä, mistä kaikesta on kyse. Ensinnäkin on muistettava, että vuodesta 1989 170 miljardia euroa on jaettu Euroopan vuodesta 1989, siis on suuri edunsa, suurin edunsaaja jäsenmaa. neljästä eh, viiteen maksua hoidetaan vuosittain. Ja toisena tärkeänä piirteinä kannattaa muistaa se, että eh, valtiovarainministeriö keskitetysti eh, hoitaa näitä varoja, mutta hallintotoimet sitten on jaettu 145 eri taholle, joko alueelliselle hallintotaholle tai virastoille tai muille vastaaville. Kun kokonaisuutena asiaa tarkastelee, niin kannattaa sanoa, että edellisellä kaudella eh, puutteista olivat huomattavia Espanjasta puhuttaessa, varsinkin mitä tulee julkisiin hankintoihin, sillä eh, kyseinen laki ei vastannut yhteisölainsäädännön vaatimuksia. Ja eh, myöskin näissä rahoitussiirroissa on ongelmia ja edelleenkin ongelmia ilmenee ja tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat tällaisiin ongelmiin törmänneet, vaikkakin kokonaistilanne on parantunut. Kansalliset valvontaviranomaiset löytävät suurimmat puutteet, joita nyt huomataan. Ja erilaisia toimia nyt on komissiosta esitetty. Esimerkiksi maksuja on jouduttu keskeyttämään vuosittain 13 eh, eh, välitahoa oli mukana, koska tässä nimenomaan tämän tyyppistä menettelystä oli kyse. Ja tänä vuonna, vuonna 2011, sitten yhdeksän tällaista eh, välitahoa mutta tämä ei kokonaistilanteesta paljonkaan kerro, koska aina ei puhuta systeemisistä virheistä, vaan joskus ihan yksittäisistä virheistä, jotka eivät koko järjestelmään vaikuta. Sitten seurantatoimiakin on esitetty, komissio on näihin ryhtynyt ja myöskin sääntelykokouksia pidetään sen varmistamiseksi, että todellakin virheisiin puututaan oikealla tavalla. Ja tältä pohjalta osittaismaksut ovat mahdollistuneet. Se ei tarkoita siis sitä, että emme ollenkaan maksaisi. Ja näiden toimien pohjalta saamme sitten lisää vakuuksia vuosittaisia ja maksuja ajatellen. Ohjelma sisältää kolme aluetta siksi, että nämä ovat juuri ne alueet, eh, joiden osalta Euroopan tilintarkastustuomioistuin oli vuonna 2010 havainnut erityisongelmia. Ja sen vuoksi juuri näitä kolme aluetta esitimme. Ja joitain korjaavia toimia on jo tehtykin ja tilanne on parantunut, vaikka eh, kaikkia ongelmia vielä ei ole saatu hoidettua, mutta parempaan päin ollaan menossa. Vielä kuitenkin yksi lisähuomio. Ohjelma tarjoaa myöskin mahdollisuuden tavata valtiovarainministeriön edustajia, joka on kuitenkin päävastuussa varojen hoidosta. Ja varmasti tässä yhteydessä kannattaa nostaa esiin tarvittavat kysymykset siitä, miten varoja hoidetaan. Ja sitten kolmantena kokouspäivänä on mahdollisuus tavata ähm, ähm, tilintarkastusviranomaisia. Ja äh, tässä yhteydessä varmasti myöskin tarjoutuu hyvä tilaisuus kysymysten esittämiselle miten asiat hoidetaan ja miten on tarkoitus puuttua havaittuihin ongelmiin, joko komission kautta tai tilintarkastustuomioistuimen kautta. Eli tässä nyt tällainen lyhyt katsaus tulevaan ohjelmaan. Thank you very, thank you very much. Kiitos tästä yhteenvedosta. Hyvin kuvailitte sitä niin kolmen alueeseen. Tässä on muutama puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa saavastamme avusta, kun olemme valmistelleet tätä ohjelmaa. Yksi kysymys kuitenkin. Kun on kysymys tästä konkreettisesta kysymyksestä liittyen julkisiin hankintoihin, millä tasolla nämä päätökset tehtiin? koska meillähän on julkisissa hankinnoissa on paikallinen taso, alueellinen taso. Onko komissio identifioinut tai näköisiä ongelmia liittyen julkisten hankintojen avoimuuteen ja siihen liittyviin asioihin ylipäätään? Mikä tilanne on julkisten hankintojen suhteen? Onko tässä nähty mitään parannuksia? Vielä Rova Kressille, olkaa hyvä. Me tunnemme Herran hyvin. Hän on osallistunut jo Laukolla keskusteluun. Ja jos nyt vertaamme Italiaa ja Espanjaa, niin niillä on paljon yhteistä. Siellä on rakennerahastojen suhteen ollut paljon epäselvyyksiä. Espanjassa ehkä enemmän kuin Italiassa, mutta tämä kuitenkin on asia, jota tulisi pohtia. Olen iloinen kuullessani, että tilanne on parantunut, mutta kuinka kauan tilanne on ollut parempi ja haluaisin tietää myös, mikä on parantunut. Eli kymmenen vuoden ajan paljon virheitä on ollut ja ehkä olisi hyvä, että otettaisiin kantaa tähän asiaan, eli mitä todellisia parannuksia meillä on ja miksi komissio on nyt kymmenen vuoden ajan vain katsonut, mitä tapahtuu. Kiitos. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä ja kysymyksiä? Ei näytä olevan. Eli pyytäisin teitä vastaamaan. Olkaa hyvä. Ensinnä eh, julkisista hankinnoista tintarkastusosaston kollega voi ehkä paremmin vastata tähän kysymykseen. Annan hänelle mikrofonin. Thanks. Kiitos mahdollisuudesta hieman kertoa siitä, mitä on havaittu ja mitä on tapahtunut Espanjassa. Vuonna 2005 törmäsimme suurimpiin hankaluuksiin, ongelmiin – ja vuonna 2006 sitten eh, toimintasuunnitelman myötä pyysimme Espanjaa eh, parantamaan tilannetta ja korjaamaan näitä ongelmia julkishankintasopimuksissa. katsottiin, että on tehtävä täydentävää työtä ja muutettava sopimuksia ja tästä ilmoitettava komissiolle ja kerrottava myöskin, mitkä ovat valintakriteerit. täytäntöön täytäntöönpani toimintasuunnitelma vuonna 2007-2008 ja 2009 tämän hankkeen tuloksena Espanjassa todellakin onnistuttiin korjaamaan 2,5 miljardilla eurolla tilannetta. Ja tässä siis analysoitiin uudelleen kaikki sopimukset ja tehtiin korjauksia. Tämän lisäksi Espanja muutti omaa lainsäädäntöään, jotta eh, täydentävien töiden osalta tilanne saatiin selvemmäksi ja keskeisimpänä toimena vuodelta 2007-2008 voidaan pitää sitä, että otettiin käyttöön hyväksyttävyysmääräyslauseke, joka nimenomaan mahdollistaa sopimusten muutokset. Ja nykyohjelmakauden osalta ei ollakaan törmätty tämän tyyppisiin ongelmiin, mitä tulee ohjelmamuutoksiin. Ongelmiin, jos niihin törmätään, niin ne liittyvät eh, sopimukseen, jotka allekirjoitettiin ennen kuin nämä toimet täytäntöön pantiin mistä sopimuksista tässä nyt on kyse, hyvin erilaisista sopimuksista, sellaisista, joita sopimusviranomaiset edunsaajat ovat allekirjoittaneet. Joskus kynnyssopimuksista on kyse, jotka solmitaan Euroopan tasolla toisaalta myöskin kynnyksen alle jäävät sisäiset sopimukset. Ja tämän samantyyppisiä ongelmia havaittiin erilaisissa sopimustyypeissä. Kiitos. Haluatteko vielä jatkaa? Okay. Niin, jatkaakseni siitä, mitä Rova Gressle kysyi. Italia ja Espanja on aika vaikea verrata, koska järjestelmät ovat hyvin erilaisia. Mitä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksiin tulee, niin Espanja ja Italia ilmenevät aika usein. Nämä ovat kaksi suurta edun saaja maata. Suuria maksuja suoritetaan joka vuosi. Mitä Espanjaan tulee, parannuksia on siinä mielessä, että Espanjassa on riippumaton tilintarkastustaho, joka puuttuu useimpiin ongelmiin. Näin ei ole muissa maissa ja siksi toimiin on ryhdytty näillä tahoilla ja kansallisen tason tilin tarkastaja on vakuuttanut, että kaikkiin toimiin ryhdytään ennen kuin annetaan myönteinen lausunto järjestelmästä. Tämä on ehkä suurin ero ja tässä on tapahtunut parannusta ja nämä tulokset liittyen kansallinen tilintarkastustahoihin, niin olemme kertoneet tästä komissiolle ja puuttuneet näihin kysymyksiin. Okay, thank you very much. Kiitokset. Kiitos kaikille. Voimme varmasti päättää tältä erää tämän kohdan tarkastelun. Ja jäämme mielenkiinnolla odottelemaan tätä tulevaa valtuuskunnan vierailua Espanjaan. Näin on saatu tämä kohta käsiteltyä ja voimme mennä esityslistalla eteenpäin. Erityismenettelytä tai erityiskertomus ähm, kalastukseen liittyvästä vastuuvapautuksesta Marta Andreasen esittelijänä. Eh, voitte esitellä tämän lausuntonne. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja. Tämän mietinnön eh, otsikko on millä tavalla EU on tukenut kalastuslaivojen kapasiteetin mukauttamissa käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin. No, vastaus on se, että toimenpiteet eivät ole edistäneet tämän tavoitteen saavuttamista. Eli jäsenvaltioiden ja komission toimenpiteet ovat riittämättömiä. Yhteinen kalastuspolitiikka pyrkii tukemaan kestävää kalastusta, mutta kalastuksen ylikapasiteetin vähentämistä ei ole tapahtunut. Kalastussaalit ovat vähentyneet miljoonalla tonnilla, miljoonasta miljoona tonnia, yli 200 000 työpaikkaa on kadonnut ja 1,7 miljardia on tuhlattu vuodesta 2002 lähtien alusten romuttamiseen. Tärkeää, mitä tulee vuoden 2011 vastuuvapauden myöntämiseen, on se, mikä on komission vastuu tästä. Ensinnäkin komissio epäonnistui määrittelemään ja luokittelemaan tämän kalastuskapasiteetin eh, verrattuna kalastusmahdollisuuksiin. Toisekseen eh, ei ole oikealla tavalla kohdeltu kalastusoikeuksia, eikä ole mitään tehokkaita taulukoita kalastusaluksille. Ja sen lisäksi komissio ei ole onnistunut valvomaan kalastusta alusrekisterien ajantasastamiseen. Joten minä tuen tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa. Minä menisin itse asiassa pitemmälle ja kieltäytyisin antamasta komissiolle vastuuvapautta yhteisessä kalastuspolitiikassa ylipäätään. Minusta tätä ei voi näin muuttaa. Sen lisäksi jos nykyinen politiikka ei tuo mitään lisäarvoa, sitä ei pitäisi jatkaa ja sen vuoksi koko politiikka pitäisi jättää jäsenvaltioiden käsiin. Kiitos. Kiitos kollega Andreasen. Nyt voimme keskustella asso, asiasta ennen kuin annan tilintarkastustuomioistuimen edustajalle puheenvuoron ja mahdollisesti myös komission edustajalle Kollega Iljana Ivanova ensimmäisenä, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua kollega Fjellnerin puolesta. Hän eh, ei pääse paikalle. Hän haluaisi kiittää Rova Andreasenia tästä mietinnöstä ja hän haluaisi kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta eh, mielenkiintoisista eh, kommenteista ja tiedoista. Kiitos. Kiitoksia ja kollega Geier. Ja auch meinen Dank an die Berichterstatterin und an... Kiitokset myös äh, esittelijälle ja tilin tarkastustuomioistuimelle. Tämä on aivan oikeutetusti kriittinen asiakirja, kun puhutaan yhteisestä kalastuspolitiikasta Euroopan unionissa. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että tilintarkastustuomioistuin on viitannut useankin kohtiin, josta meidän täytyisi lähteä liikkeelle, jotta me voisimme tehdä tästä välineestä arvokkaamman yhteisölle. Mehän uudistamme yhteistä kalastuspolitiikkaa, niin tämä on juuri oikea ajankohta. Siksi tilintarkastustuomioistuimen kertomus on niin tärkeä tässä vaiheessa, koska me voimme tässä parantaa välineitämme. Olen varjoesittelijä ja olen tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä, mutta en ole esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi jälleen kansallistaa näitä kysymyksiä. Me olemme vastuuvaliokunnassa aika kipeästikin keskustelleet kapasiteeteista ja siitä, miten se vaikuttaa vaikuttaa eri tahoihin ja tämä on aika vaikea prosessi, nimittäin ne, jotka käsittelevät ympäristön suojelukysymyksiä, niin tulevat myös alueelta, jossa harrastetaan tai jossa kalastetaan, mutta tämä on ongelma, sitä täytyy selvittää. Mutta emme nyt kansallistamisella ratkaise tätä. Ja koska tässähän sitten kalastettaisiin meret tyhjäksi. Tämä ei liity millään muotoa kestävään kehitykseen. Kun meret ovat tyhjä, niin sitten ei voi enää kalastaa. Tämä ei ole taloudellisesti järkevää, mutta ei myöskään ympäristönäkökulmasta kestävää tämä nyt ei ainakaan ole. Eli kansallistaminen on sellainen kysymys, jota minun ryhmäni ei tule hyväksymään tässä. Kiitos. Ja, vielen dank. Äh. Kiitos. Tarkistukset on saatu tähän esitykseen ja antaisin nyt äh, tilintarkastustuomioistuimen edustajalle mahdollisuuden kommentoida. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. 9. päivä eh, helmikuuta jo olin täällä, eikä minulla ole silloisen esitykseni mitään lisättävää. Mutta jos teillä on jotain kysyttävää, niin mielellään vastaan. Toteaisin myös, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä – on kiinnittää lakia säätävien viranomaisten huomio mahdollisiin ongelmiin, mitä tulee Euroopan unionin talousarvion täytäntöönpanoon. Ja olemme kertoneet teille ongelmista, joihin todistusten pohjalta olemme törmänneet ja näiden pohjalta sitten on tehty suosituksia ja päätelmiä. Eli ei ole meidän valassamme esittää mitään poliittisia ehdotuksia, mutta varsin mielellään kyllä kerromme teille ongelmista, jotta sitten voitte miettiä sitä, mitä kannattaisi tehdä tilanteen korjaamiseksi. Kiitokset. Todellakin eh, kertomuksessanne eh, kiinnititte huomiomme tähän tärkeään kysymykseen. Tässä puhutaan suurista eh, määristä budjettivaroja ja nyt on mietittävä mm, sopivia poliittisia ratkaisumalleja, mitä olisi tehtävä. En tiedä, kuka täällä nyt on komission edustajana paikalla. Ehkäpä voitte esitellä itsenne ennen kuin ryhdytte puhumaan, koska minulla ei valitettavasti ole tiedossa nimeänne. Si, monsieur le président, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Dominique Levieille. Je... Kiitos. Ich bin, äh, minä olen Dominique de Ville. Olen yli 20 vuoden ajan toiminut tällä pääosastolla ja nyt jonkin aikaa olen seurannut tätä Euroopan kalatalousrahastokysymystä. kysymystä. No niin, eli siis konkreettisiin kysymyksiin, joita esitettiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että saan olla täällä vastaamassa teidän kysymyksiinne ja yritän tässä nyt ottaa neljä kohtaa esille, jotka liittyvät kohtaan 12 toista mietinnössä. Nämä liittyvät tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksiin sitä kohta 13, kalastuspolitiikan kansallistaminen. Mitä tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin tulee, niin käsittelen näitä käänteisessä järjestyksessä. Kuten sanotaan, eli nämä lyhyen aikavälin toimet ensin. Tässä on kysymys siitä, että päivitettäisiin laivastorekistereitä. Tämä on suositus, joka täytyisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja voin vakuuttaa, että, että kaikki, mitä tähän päivittämiseen tulee ja rekisterin tulee, niin komissio tekee kaikkensa. Ja jos tässä on kysymys rahoituksista, jotka eivät olleet oikeita, ne korjataan automaattisesti. Joko sitten maksut jäädytetään tai ryhdytään muihin toimiin. No sitten toinen suositus. Kalastuslaivaston nykyaikaistaminen. Tässä on kieliongelma ability to catch fish, sanotaan tässä, mutta oikeastaan puhutaan tehokkuudesta. Eli voiko laiva ylipäätänsä kalastaa? Onko sillä tarvittava tekniikka siihen? Ja joissakin jäsenvaltioissa tätä on tulkittu hieman väärin. Ja siksi vastuussa oleva hallinto hallintotaso ei ole käsitellyt tätä aivan oikealla tavalla. Tätä kautta siis pyrittiin nykyaikaistamaan laivastoja, mutta tilintarkastustuomioistuin kuitenkin on korjannut tämän kohdan. Ja sitten on saatu aikaiseksi oikea tulkinta, mitä sanaan tehokkuus tulee. Ei siis ainoastaan, että se pystyy kalastamaan, vaan että sen täytyy olla myös tietyn asteisesti tehokas. Ja todellakin nykyaikaistamisessa täytyisi myös kiinnittää huomiota tähän tehokkuusnäkökulmaan. Ja kaikki, kaikkien uusien hankkeiden täytyisi myös ottaa tämä ehto huomioon. Tämä on valtavan suuri työ, koska on tuhansia hankkeita kaikissa jäsenvaltioissa, joita täytyy tarkastella. Ja sitten on olemassa myös tarvittava mekanismi, joka otetaan käyttöön. No sitten seuraava suositus. Eli nämä kalastusoikeudet. Tässä on uusi rahasto. josta keskustellaan tällä hetkellä myös Euroopan parlamentissa. Eli tämä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Ja laivoja täytyisi rakentaa niin, että kalastaminen on turvallisempaa ja että voidaan kalastaa tehokkaammin. Kalastus on, on itse asiassa aika vaarallinen ammatti. Onnettomuuksia ja kuolemantapauksia on aika paljon. Tämä on vaarallisin ammatinhaara Euroopan unionissa ja tässä täytyisi totta kai myös pyrkiä parantamaan työolosuhteita ja myös kestävyyttä tulisi parantaa. No sitten viimeinen kohta. Tässä on kysymys kapasiteetin pienentämisestä. Tässäkään kaikki nyt ei ole toiminut täysin tyydyttävästi. Yhteisössä on rahatus, joka, rahasto, joka keskittyy kapasiteetin pienentämiseen. Ja tätä myös tilintarkastustuomioistuin on suositellut. Ja Euroopan parlamenttikin on käsitellyt näitä kysymyksiä. Ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa käsittelemään niitä. Siksihän nyt on otettu tämä suosituskin esille. Sitten kohta 13 Rova Andreasenin niin mietinnössä tässä puhutaan kansallistamisesta, jälleen kansallistamisesta. Tämä oikeastaan tarkoittaa sitä, että hylättäisiin kokonaan eurooppalainen kalastuspolitiikka. Eli tässä on kysymys kehitysrahastosta ja kalastuslaivoista, jotka täytyisi joko romuttaa tai sitten nykyaikaistaa. kaksi miljardia rahastosta on suunnattu tähän. Se on noin 30 prosenttia määrärahoista. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa on kysymys ainoastaan yhdestä osasta tästä 30 prosentissa. Ja tässä on havaittu joitakin puutteita, jotka sitten on otettu osin, esiin myös komission kertomuksessa. Mutta tässä ei nyt puhuttaisiin siitä, että tämä kohta poistettaisiin kokonaan. Ja mehän olemme nähneet, että muidenkin rakennerahastojen kohdalla saattaa olla valtavia ongelmia, mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että alueellinen kehityspolitiikka tai koko sosiaalirahastokomponentti poistettaisiin tässä yhteydessä. Eli tässä on kysymys yhdestä osasta rahastoa ja siitäkin vain pieni siivu – ja tässä ei nyt sitten poisteta koko rahastoa, niin tätä ehdotusta ei pidä ymmärtää. Ja mitä sitten nykyaikaistamiseen tulee tai muutoksiin tulee tai alueellisiin tukkiin tulee, niin ei niitä nyt tule poistaa kokonaan käytöstä, siis ei tästä ei ole kysymys. Eli me haluamme enemmän kestävyyttä, mitä sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin tulee. Tämä on tärkeää, mutta siis näitä ei tule missään nimessä poistaa kokonaan. Ei tässä tulisi heittää lasta kylpyveden mukana. Niin kuin sanotaan, tässä täytyisi vain kiinnittää yksittäisiin ongelmien huomioita. Tilintarkastustuomioistuinkin on ottanut esille. Siksi minä painotankin tätä asiaa. Ja tässä ei myöskään pitäisi unohtaa sitä tosiasiaa, että kalastuspolitiikan jälleen kansallistaminen saattaisi johtaa aikaisempaan tilanteeseen. Mm, ja tämä tilanne oli huomattavasti huonompi, mitä kapasiteettien tukemiseen muun muassa tulee. Kiitos. Oui, merci beaucoup aux de la Commission européenne. Kiitokset ähm, komission edustajalle. On ratkaisevaa, että me ymmärrämme täällä valiokunnassa sen, että kysymys on ennen kaikkea veren, veronmaksajien rahojen tehokkaasta käytöstä oikeisiin kohteisiin. Eli että varoja käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja säästäväisesti. Se on meidän perus lähtökohtamme. Mitä sitten tulee kysymys poliittisiin tavoitteisiin, mitkä ovat poliittisesti oikeat tavoitteet, niin siitä varmasti ollaan hieman eri mieltä eri ryhmissä, sehän on selvä. Ja se, mitä komissio juuri sanoi, niin tämähän on nimenomaan yksi eh, mahdollisuus. Ja sen mukaan, mitä parlamentissa on, sen mukaan on tehty päätöksiä parlamentissa ja tietenkin oli kollegoita, jotka olivat eri mieltä. Mutta meille on kaikkein tärkeintä, että tilintarkastustuomioistuimen ehdotukset johtavat parempaan, säästävämpään ja tehokkaampaan rahojen käyttöön, että, että komissio aktiivisesti toimii näin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja että sitä kautta sitten saataisiin korjattua mahdolliset puut puutteet ja ongelmat. Se on meidän yhteinen etumme. Ja sitten haluaisin vielä lopuksi antaa puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Andreasen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. Palaisin hieman vielä eh, kommentteihin, joita herra esitti. Hän, hän totesi muun muassa, että vastustaa näitä uudelleen kansallistamispyrkityksiä, koska tämä mahdollistaisi sen, että laivastot voivat laajentua. Ja tällöin kalastaisimme viimeisenkin kalan. Mutta näinhän tehdään juuri nyt. Me kalastamme viimeisenkin sintin. Eli uudelleen kansallistaminen ei tässä varmasti mitään pahempaa tuhoa enää aiheuttaisi silloin, kun ei vielä ollut yhteistä kalastuspolitiikkaa, jäsenmaat toteuttuvat omia kalastuspolitiikkojaan, tilanne toimi melko hyvin. Ja miksi sitten tulee vaihtaa järjestelmä sellaisen, joka ei toimi kovin hyvin? Komissio nyt toteaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin nostaa esiin erään seikan EKPstä, se pitää paikkansa ja tässä puhutaan 30 prosentin osuudesta kokonaiskalastusbudjetista tilintarkastustuomioistuin ei eh, sano, että tästä tulisi eroon päästä. Mutta meidän on jotkut eh, luvut kuitenkin huomioitava. 90 prosenttia kannoista ovat ylikalastettuja, näistä 30 prosenttia ovat jo saavuttaneet biologisen sietokyvyn rajan ja työpaikkoja valtavat määrät on menetetty. Eli kyllä nämä luvut on huomioitava, kun mietimme tulevia toimiamme. Toisaalta on myöskin muistettava, että vastuuvapauskysymys on tässä taustalla ja silloinhan katsotaan taaksepäin, ei eteenpäin. Komissio reagoi moniin kysymyksiin mitä tulee tuleviin eh, kalastuspoliittisiin päätöksiin ja siihen, että sieltä ratkaisut löytyisivät, mutta tässä tilanteessahan nyt arvioidaan menneisyyttä ja mm, eh, tältä pohjalta sitten on tehtävä myöskin päätökset. Lupaukset nyt ovat aina vain lupauksia. Kiitokset eh, edustaja Andreasen ja nyt sitten olemme päättäneet tämän kohdan esityslistasta. Ja näin olemme päässeet tämän päiväisen aamupäivän esityslistan päätökseen. Eh, ja muistuttaisin teitä tästä iltapäivän kuulemisesta, jossa käsittelemme tilintarkastustuomioistuin tai sen työtä. Kiitokset ja näemme kello 15 iltapäivällä. Sitten jatkamme kuulemisella. Dankeschön.